Edustaja Kus, yksi minuutti. Onorevole Kus. Edustaja Kus. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau. Kiitos puhemies, arvon rouva ministeri. 14 vuotta sitten teistä tuli perheministeri. Silloin minun vaimoni ja minä, me olimme hyvin iloisia, koska me tiesimme, että teillä on seitsemän lasta ja te tulette suuresta kodista. Ja me odotimme silloin kymmenettä lastamme. Ja laskimme sen varaan silloin, että te sitten hyvää politiikkaa perheille, mutta ikävä kyllä petyimme karvaasti. Ja kun tänä päivänä kuuntelin, minkälaisen puheen te piditte, te haluatte rakentaa eh, Euroopan, joka eh, rakentuu Kreikan filosofian perustoille ja eh, Rooman laille, mutta tästä puuttuu jotain. Tästä puuttuu kristillinen fundamentti ja perusta, kristilliset arvot. Ilman sitä Eurooppa ei toimi, Eurooppa romahtaa. Ja tämä rakentaminen, niin tästä tulee uusi Baabelin torni tai tästä tulee talo, joka romahtaa, koska sillä ei ole sitä perustaa. Ja toivon, että voisitte välttää tämän. Kiitos. Onorevole Jaki, prego un minuto. Edustaja Jaki, yksi minuutti. President, Kiitoksia puhemies. Rovaministeri, ministeri, Euroopan unioni on käynnistänyt nöyryyttävän menettelyn artiklan 7 nojalla Puolaa vastaan. Joku on päättänyt, että on laillista, jos esimerkiksi tuomarit laitonta, jos tuomarit hyväksyvät esimerkiksi sellaisen, sellaista omaisuutta, joka on viety henkilöiltä, jotka on, joilla on kyseinen omaisuus ollut omaisuutena yli sata vuotta. Ja sitten, jos otetaan esimerkki siitä, että pannaan täytäntöön tuomioistuin tuomioita sattumanvaraisesti. Joka kerta, kun olen pyytänyt, että näyttää minulla ainakin yksi esimerkki, edes yksi, ei kymmentä tai kahdeksaa, vaan yksi esimerkki ratkaisusta, jonka me panemme täytäntöön Puolassa ja joka ei ole olemassa EU, muussa EU-valtiossa, niin silloin vastaus on aina sama, hiljaisuus. Rouva ministeri, tästä syystä haluan kysyä, että aiotteko lopettaa tämän naurettavan poliittisen toimen, joka on nyt käynnissä artiklan 7 nojalla? Honorevole Suitsa, preg. Edustaja Suitsa, olkaa hyvä. Hvala lijepo, Kiitos. Rouva van der Leyen, haluaisin kiittää teitä avauspuheenvuorostanne ja haluaisin muistuttaa kaikkia vielä kerran siitä, että meillä oli käytössämme kärkiehdokasmenettely. Meillä oli oma kärkiehdokkaamme herra Weber, mutta valitettavasti sitten tämä prosessi epäonnistui ja nyt te olette ehdokkaana komission puheenjohtajaksi. Täytyy sanoa, että itse olen iloinen siitä, että tuo kärkiehdokasmenettely ei onnistunut, mutta on hyvä, että meillä on EPP-läinen ehdokas koska EPP kuitenkin voitti Euroopan parlamentin vaalit. Toinen syy sille, miksi olen iloinen siitä, että olette täällä tänään, on se, että te olette nainen. Ja olen iloinen kuullessanne, mikä lähestymistapanne sukupuolten välisen tasa-arvoon on. Ja on hyvä, että tulevaan ja on hyvä, että todella otatte huomioon sen, että puolet Euroopan ja maailmankin väestöstä on naisia. Pidin noista osista teidän puheessanne, mutta vielä haluaisin mainita seuraavaa. Tiedän, että teillä on hyvät suhteet meidän puolustusministeriimme. Itse edustan uutta EU-jäsenvaltiota, enkä kuullut puheessanne paljonkaan siitä, minkälaisia eroja vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä on, minkälaisia eroja on Schengen ja ei-Schengen-maiden välillä. Toivottavasti työstätte tätä asiaa. Haluaisin kuulla lisää myös suhtautumisestanne ja kannastanne Euroopan unionin laajenemiseen niin, että mukaan otettaisiin Länsi-Balkanin maita. Olin iloinen kuullessanne, mitä sanoitte taloudesta. Ihmiset eivät ole täällä palvelemassa talousintressejä, vaan toisinpäin. Me emme voi kuluttaa enempää rahaa kuin mitä ansaitsemme. Ensin täytyy ansaita rahat ja sitten jakaa ne oikeudenmukaisella tavalla. Se oli hyvä kuulla teiltä. Teidän Green Deal toimenne otetaan ilolla vastaan. Vihreät eivät ilmeisesti äänestä teidän puolestanne, mutta tämä Green Deal on todella tärkeä toimi, koska se turvaa koko maanosamme kestävyyttä ja lastemme tulevaisuuden. Maahanmuutosta mainitsen sen, että toivottavasti jatkatte Afrikka-suunnitelman työstämistä. Herra Weberillä oli ohjelmassaan omassa valiohjelmassaan eräänä kohtana se, että perustetaan Afrikka-komissaarin toimi, mutta suojellaan Eurooppaa kuitenkin samaan aikaan, kun tehdään yhteistyötä. Haluaisin tarjota teille jälleen kerran tuken, tukeni ja haluaisin pyytää kollegoita muistamaan se, miksi olemme täällä yhdessä tänään. Vauraus ja rauha. Edustaja Moreno Sanchez, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Rouva von der Leyen, tervetuloa Euroopan kansalaisten miesten ja naisten taloon. Te ette ollut kärkiehdokas, ettekä ole myöskään sosialisti ainakaan vielä. Sitten nähdään tässä vaalikauden aikana, miten siinä lopulta käy. Tästä syystä tiedätte, että komission puheenjohtajuutenne on siis sosialistien käsissä. Ja jos olette halukkaita kulkemaan kanssamme tätä tietä niiden lupaustonne pohjalta, jonka olette toimittaneet meille aikaisemmin ja tälle talolle tänä aamuna. Ja niin silloin teidän ohjelmanne on jo sosialistinen siltä pohjalta. Esimerkiksi minimipalkka ja lapsitakuu ja nuorisotakuu eurooppalaisella tasolla ovat yksiä näistä lupauksista. Ja tärkeää on myös tasa arvo sukupolvien välillä, esimerkiksi palkkakynnykset ja naisten suojelu sukupuolen suuntautuvaa väkivaltaa vastaan. Ja myöskin komissiokollegiossa tavoittelette sukupuolten välistä tasa-arvoa. Rova van der Leyen, jos teidät valitaan, niin teemme yhdessä työtä, jotta voisimme konkretisoida lupauksenne direktiiveiksi, asetuksiksi välineiksi ja rahoitusvälineiksi, jotka ovat asianmukaisia. Rouva van der Leyen, jos teidät valitaan, teemme yhteistyötä mielellämme ensimmäisen naisen kanssa, joka on komission puheenjohtaja. Grazie, onorevole Katainen. Paljon onnea. Minuto. Ja edustaja Katainen, yksi minuutti. Pyytäisin, että pidätte kiinni kaikki puheajoistanne. Kiitoksia puhemies. Rouva von der Leyen,

viimeisessä kyselyssä ihmiset hylkäsivät sähköisen kaupan direktiivin. Tehän tiedätte, että sisällön, online-sisällön vastuu tuottajille ja, tuotan, ja tämän sisällön filtteröinti oli erittäin, tai siis se oli pakollista edellisessä direktiiviehdotuksessa. Yli 200 000 ihmistä vain Saksassa protestoi tätä artiklaa 17 vastaan tekijänoikeuslaissa ja varsinkin näitä filttereitä vastaan. Yli viisi miljoonaa allekirjoitti vetoomuksen, joka on suurin Euroopan historiassa. Ristiriidassa kaiken tämän kanssa teidän Eurooppa-agendassanne te haluatte avata tämän äh, sähköisen äh, kaupan direktiivin ja äh, käsitellä näitä turvallisuussääntöjä. Voisitteko te hieman kertoa, mitä tämä tarkoittaa? korostaa ja vahvistaa, että safe harbour periaate tuotannon, sisältä, sisältä, tuotannon tuottajille jää voimaan ja että ei tule mitään pakollisia filttereitä. Kiitoksia edustaja Beck, sitten yksi minuutti. Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Ministerin. Arvon äh, Rova ministeri, eh, euroalueella Japanin kanssa yhdessä on kaikkein alhaisin kasvu ja kuitenkin korkeimmat verot koko kehittyneessä maailmassa. EUn CO2-vero vaatii yksimielisyyttä ja te, hyvä ministeri, ehdotatte, että että eh, veroasioissa EUn tason yksimielisyysperiaate kyseenalaistettaisiin. On eh, käytetty käytetty miljardeja äh, ulkoisiin äh, tutkimuksiin, esimerkiksi McKinseyn äh, virastoimistolle. Ja siitä huolimatta Saksassa vain yksi kolmasosa siitä tuli tavallaan käyttöön. Eräs toimittaja sanoi, että McKinsey käyttää puolustusministeriötä raha-automaattina ja että tämä, nämä tämä toimisto tekee työtänsä ja veronmaksaja maksaa. Hyvät kollegat, haluammeko me todellakin pian tällaisen EUn laajuisen veron Saksan ilmapiirin mukaisesti ja Saksan mallin mukaisen maahanmuuttajapolitiikan. Minä olen vakuuttunut, että kansalaisemme ainakaan eivät sitä halua. Kiitos ja edustaja Vondra, yksi minuutti. Uh, Kiitoksia puhemies, rouva ministeri. Viime viikolla kun kuulin teitä viime viikolla ryhmässämme, niin oli merkkejä lupauksista ja toivosta, mutta kun kuulin puheenne ja luin kirjeenne, niin täytyy myöntää, että olen yhä enemmän pettynyt. Luovuitte täysin progressiivisesta vihreästä agendasta ja tämä on erityisen selkeää Mm, ilmastopolitiikan suhteen ja 95 prosenttia vihreiden vaatimuksista otitte huomioon ja muita ette ollenkaan. Arvelen, että sen sijaan, että sopeutuisimme ilmastonmuutokseen, niin te suostuitte 2030 epärealistisiin visioihin. Ja Tsekoslovakiasta muistutetaan minua luokattomasta yhteiskunnasta, joka olisi va- vastoin luontoa. 30 vuotta sitten muistan, että Kiinassa kaikki ajoivat polkupyörällä. Ja silloin kun Euroopassa kaikilla oli, joko, joka perheellä oli auto. Uskotteko, että vuonna 2030 Euroopan visio on se, että pari biljonääriä ajelisi, ajelisi akku ähm, pohjaisilla kulkuneuvoilla ja kiinalaisilla olisi kaikilla sitten autot. Näinkö se olisi tämä teidän visionne, jotta voitaisiin olla kilpailukykyisiä Kiinan kanssa tulevaisuudessa? Kelly, Kiitoksia edustaja Kelly, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. haluaisin toivottaa tervetulleeksi rouva von der Leyenin tänne istuntosaliin. Toivon hänelle hyvää menestystä. Kuulimme hänen ehdokkuudestaan kaksi viikkoa sitten ja kehitys siitä tähän on ollut todella merkittävää. Olette osoittanut, että olette lahjakas nainen ja teillä on kaikki valmiudet suoriutua komission puheenjohtajana työstä. Toivon, että ehdokkuutenne hyväksytään vähintään sitten sillä yhden äänen marginaalilla. Otitte esiin monia tärkeitä asioita puheessanne. Ja yksi asia, joka nousi selvästi Euroopan parlamentin valleista esiin, on se, että nyt on muutoksen aika. Haluaisin puhua siitä. Pyytäisin teiltä sitä, että kun siirrymme kohti vähähiilistä taloutta, ketään ei jätetä jälkeen. Meidän täytyy varmistaa oikeudenmukainen järjestelmä kaikille. Olipa kyseessä sitten saksalainen, puolalainen tai vaikka britti kansalainen. Kärkiehdokas menettely on myös otettu esiin. Te olitte jossakin suhteessa tuon menettelyn uhri. Olisitteko samaa mieltä siitä, että te voisitte kenties perustaa työryhmän, johon tulisi mukaan komission, parlamentin ja neuvoston ehdokkaita miettimään, miten tuo kärkiehdokas järjestely voisi toimia tulevaisuudessa, jotta se voitaisiin pelastaa. Olin iloinen, kun puhuitte Brexitistä. Olette toiminut tuossa asiassa hyvin johdonmukaisesti. Jos muistelen vaikkapa vastauksianne EPP-ryhmälle ja nyt puhettanne täällä tänään, kun puhuitte joustavuudesta ja erosopimuksesta ja myös määräajan lykkäämisestä, jos se on tarpeen haluaisin vielä nostaa esiin, että olette osoittanut tukenne Irlannille. Toivottavasti voitte tukea Irlantia myös tulevaisuudessa, aivan samoin kuin Jean-Claude Juncker ja Michel Barnier ovat tukeneet Irlantia. Ja lopuksi haluaisin vielä todeta teille, että sukupuolten välinen tasa-arvo on sellainen asia, jossa teillä on hyvät mahdollisuudet toimia johtajana. Odotamme sitä innolla. Kiitos. Grazie, onorevole Libera. Kiitos, edustaja Liberatski. Boguslaville yksi minuutti. Dziękuję bardzo, pani przewodniczący Sassoli, pani von... Kiitokset. Äh, hyvä äh, von der Leyen, Puolan sosiaalidemokraattien nimissä haluaisin sanoa, että te olette pärjänneet hyvin kaikissa puheissa. Te olette siis sanoneet paljon mielenkiintoisia asioita. Ja minua ilahduttaa myös teidän sitoumuksenne oikeusvaltion periaatteeseen. Tässä ei saa tehdä mitään kompromisseja. Ympäristö, puhtaampi ilma, terveellisemmät olosuhteet. Kustannukset täytyy jakaa oikeudenmukaisesti tästä kaikesta ja me tiedämme, että te sanoitte jotakin myös kohesiopolitiikan vahvistamisesta ja sitten vähimmäispalkka, tämä on myös asia, josta kuulemme mielellämme, mutta tämänhän pitää myös sopia jäsenvaltioille ja ulkopolitiikka ja puolustuspolitiikka. Siitä puuttui nyt tämä itäinen näkemys ajatellen esimerkiksi Venäjää. Meidän täytyy huomioida myös maantieteellinen jakautuminen, kun jaetaan EUn korkeita virkoja. Saksa, Ranska, Italia, Alankomaat, ja, ja, ja Espanja e, on kaikki tässä otettu huomioon, mutta muut jäävät ulkopuolelle. Edustaja Kiutsuk, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Niin hyvää rouva von der Leyen. Euroopan unionia täytyy nyt muuttaa. Se on se viesti, jonka kansalaiset ovat lähettäneet erittäin selkeästi meille. He pitävät Euroopan unionista, mutta haluavat, että sitä muutetaan, jotta siitä tulee tehokkaampi ja sellainen, että se on lähellä kansalaisia. Nämä asiat ovat osoittautuneet tärkeiksi. Mutta miten käy äh, laajentumisen, kun EU lähtee laajenemaan Länsi-Balkanille? Se on erittäin tärkeä asia. Kyse on turvallisuudesta, mutta myös siitä, että nämä maat pääsevät osaksi Euroopan unionia. Jos meillä ei ole laajentumiskomissaaria, niin silloin ei ole laajentumistakaan. Me tarvitsemme näitä maita Euroopan unioniin. Meillä täytyy olla yhtenäinen unioni, ei mitään kahden nopeuden unionia, vaan unioni, jossa standardit ovat samat kaikille. Nyt on niin, että jotkut maat ovat Schengenin ulkopuolella, toiset Schengenin sisäpuolella. Näin ei voi olla. Mitä aiotte tehdä tälle asialle? työnsä lopettava komissio on luvannut paljon asioita, mutta ei ole toiminut. On tärkeää pystyä päättämään neuvottelut myös monivuotisen rahoituskehyksen suhteen mahdollisimman nopeasti, jotta pääsemme pian työhön kiinni. Eh, due minuti per lei. Ja kaksi minuuttia edustaja Kubiliukselle. Madame von der Leyen. Rova von der Leyen. Koska tulen pienestä Liettuasta, olen ilolla tukemassa ehdokkuuttaan ensinnäkin sen takia, että henkilökohtaisesti teidän ansiostanne ja Saksan hallituksen päätösten ansiosta NATO on ö, uudelleen järjestellyt joukkojaan. Olen aivan varma, että te olette todella varovainen ja myöskin tehokas komission puheenjohtaja, todellinen johtaja. EU ei ole meille pelkkä pelkästään yhtenäismarkkinat, vaan myöskin eikä, eikä myöskään yhteinen e, sosiaaliturva-alue ja yhteinen ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun alue, vaan kun teemme yhteistä yhteistyötä, niin se on meille yhä tärkeämpää, kun kansallisella tasolla tulee talouden taantumaa ja muita ongelmia. Mutta Eurooppa, tai teidän, Euroopan meidän geopoliittisen vakautemme pohja myös. On tärkeää, että taataan oikeusvaltio ja taloudellinen vakaus ja myöskin turvallisuus koko Euroopan laajuisesti. Ja se liittyy Euroopan laajenemispolitiikkaan. Paras esimerkki siitä on, miten tehokas tämä kyse, kyse, kyseinen väline on. Haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni pyytääkseni teitä uutena komission puheenjohtajana vetämään EUn laajenemispolitiikkaa kunnianhimoisesti, erityisesti Länsi-Balkanin suuntaan ja erityisesti itäisen kumppanuuden suuntaan Ukrainaan, Georgiaan ja Moldoviaan. Moldovaan. Kansalaiset noissa maissa ansaitsevat solidaarisuutemme ja myöskin rauhallisen ympäristön Euroopan mantereella. Georgia ja Moldova voivat olla Äh, hyvä esimerkki siitä, kuinka Venäjän kanssa ollaan yhteistyötä ja saada, saada, saamassa aikaan positiivista muutosta Venäjällä. Ja olen aivan varma siitä, että teidän johtajuudes, johtajuutenne avulle, avulla voimme saada aikaiseksi tällaisia kunnianhimoisia tavoitteita. Kiitoksia. Sitten edustaja Nika, yksi minuutti. Äh, Domna von der Leyen, äh, vreau să vă spun că mi-a plăcut abordarea progresistă și... Kiitos, puhemies. Niin, rouva von der Leyen, Kuuntelin ilolla hyvin edistyksellisiänne ja Euroopan puolesta toimivia sanojanne tänä aamuna. Samoin puhuitte myös meidän ryhmässämme ja olen omassa ryhmässäni Romanian valtuuskunnan johtaja. Ja voin kertoa, että omassa ryhmässämme äänestämme teidän puolestanne, koska haluamme lisää toivoa syrjinnän vastaiseen taisteluun niin, että Itä- ja Keski-Eurooppaa ei enää jätettäisi huomiotta. Te puhuitte paljon kaikista asioista, mutta ette, ette tästä. Meillä on Schengen-alue, meillä on Euroopan kansalaisia, vasemmiston edustajia, joilla ei ole samoja oikeuksia kuin monilla muilla. Haluaisin, että taistelette näitä asioita vastaan. Entäpä sitten maatalous? Puhuitte Puhuitte maataloudesta, mutta ette maininnut sitä, että maataloustuet ovat alhaisemmalla tasolla Itä-Euroopassa kuin Länsi-Euroopassa. Sanoitte, että tarvitaan tasapuolisuuden henkeä Eurooppaan, mutta Itä-Eurooppa tarvitsee lisätukea varsinkin energiasiirtymään liittyvissä asioissa. Meillä on satoja tuhansia, ellei miljoonia perheitä, jotka tarvitsevat apua tähän energiasiirtymään Itä-Euroopassa ja teollisuus ei aio investoida tähän riittävällä ta- tavalla. Näin tämä asia tänään on. Edustaja Päät, yksi minuutti. Eh, Ursula von der Hyvä Ursula von der Leyen, hyvät kollegat. Eurooppa tarvitsee vahvempaa ja enemmän yhdistettyä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Sen puute eh, tekee monista muista hyvistä päätöksistä merkityksettömiä. Tämä on alue, jossa komission täytyy osoittaa myös sitoumusta. Ja toiveeni onkin, että komissiota johtaa puheenjohtaja, joka on kokenut turvallisuus- ja puolustusalalla ja jolla on ymmärtämystä niistä puutteista, jotka on korjattava myös yhteistyössä Naton kanssa. Ursula von der Leyenilla Ursula von der Leyen on pyrkinyt vahvistamaan Euroopan puolustuskapasiteettia myös Euroopan unionin itäosissa. On myös tärkeää, että hänestä tulisi ensimmäinen nainen, josta tulee Euroopan komission puheenjohtaja. Minä tuen Ursula von der Leyenia tänä päivänä johtuen hänen kokemuksestaan puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa ja sen vuoksi, että hänellä on visio siitä, mitä tarvitaan, jotta Euroopasta voidaan tehdä vahvempi. Kiitoksia edustaja Metsola. Minuutti 30 sekuntia. Kiitoksia. Tämä muuri on ollut alhaalla pidempään kuin ylhäällä Eurooppa on enemmän kuin henkilöitä, se on toivoa, se on oikeutta. Meidän EU-projektimme on inspiroinut ihmisiä yli sukupolvien ja mantereiden, mutta meidän täytyy jatkaa työntekoa. Me, meidän ei tule jäädä jälkeen avoimen, avoimesta vastamme ja sosiaalista vastamme, mutta sen ulkopuolelle on vielä jäänyt liian paljon väkeä. Me haluan, minä haluan, että että lapsilleni ja lapsenlapsilleni Eurooppa on vastaus samoin kuin se oli minun vanhemmilleni. Me emme voi koskaan hyväksyä, että Daphne Vanaganitsia kaltaiset ö, lehtimiehet tai naiset tapetaan ja heitä uhkaillaan. Meidän ei koskaan voi, me emme voi koskaan sallia kansalaisia myytävän tavarana. Emme voi sallia sitä, että merissä on enemmän muovia kuin kalaa. Emme jos emme voi löytää ratkaisua ympäristökysymyksiin nyt, emme voi koskaan niitä ratkaista. Myöskin siirtolaisuudesta tulee kestokysymys. Siitä ei voi keskustella pelkästään ad hoc perustaisesti aina hetki, hetke, hetkeltä lyhytaikaisin tavoittein. Tarvitsemme tehokasta rajahallintaa, ja, jotta voisimme varmistaa, että heikkoja ei käytetä hyväksi. Meidän täytyy perustaa toimintamme vapaudelle. Ilman sitä ei voi olla mitään muutakaan. Toivotan tervetulleeksi Rova van der Leyen teidän eh, ehdokkuutenne ja teidän lupauksenne sen suhteen, että eh, luomme yhdessä parempaa tulevaisuutta. Kiitos. Edustaja Larru Turu. Rova van der Leyen, te olette asettaneet hyvin mm, tärkeitä kunnianhimoisia tavoitteita Euroopalle hiilidioksidipäästöt pitäisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Olette siinä aivan oikeassa. Se on elämän ja kuoleman kysymys, mutta raha on tässä keskiössä. Me tarvitsemme ilmastopankin, me tarvitsemme investointisuunnitelman. Olette siinä oikeassa, mutta pitää mennä viedä, vielä pidemmälle. Me tarvitsemme 100 miljardin euron ilmastobudjetin joka vuosi. Sillä rahoitetaan Marshallapua Afrikalle, tutkimusohjelmia, perhe, apua perheille ja myös apua pk-yrityksille – mistä nämä 100 miljardia euroa joka vuosi löydetään ilman, että tavallisia kansalaisia verotetaan lisää. Meidän täytyy taistella eurooppalaista verokilpailua vastaan. Kun minä olin lapsi, pääomatulovero Euroopassa oli 40 prosenttia keskimäärin, nyt se on pudonnut 20 prosenttiin. Samaan aikaan osingot ovat räjähtäneet. Eli 20 prosenttia Euroopassa, Yhdysvalloissa se on ollut Rooseveltista Trumpiin asti noin 38 prosenttia keskimäärin mutta nyt siellä on lakkautettu tämä liittovaltion laajuinen vero. Jotta ilmastonmuutoksen vastainen taistelu voitetaan, me tarvitsemme lisää rahaa tähän monivuotiseen rahoituskehykseen, nämä 100 miljardia euroa vuodessa. Ehkä, ehkä se voitaisiin saada tätä veroa keräämällä, keräämällä niin, että käsityöläisiä tai pieniä yrityksiä ei veroteta tässä lisää. Olisiko tämä liikaa vaadittu ilmaston pelastamiseksi? Kiitoksia sitten edustaja Valtmans. Kiitos puhemies. Onnittelut äh, Ursula von der Leyen. Ihan rehellisesti sanoen te todellakin onnistuitte tänään erinomaisesti ja monet meistä olivat hyvin kriittisiä, minäkin aluksi. Mutta se, mitä minä kuulin, oli intohimoinen nainen, jolla on visio Euroopasta, joka haluaa uudistaa Eurooppaa, haluaa tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa, haluaa antaa meille aloiteoikeutta. Ja luonnollisesti tähän vaikuttaa myös se, että te olette nainen. Sukupuolten välinen tasapaino on tärkeää äh, komission puheenjohtajaksi ja että te haluatte taistella seksuaalista väkivaltaa vastaan. Ja on aina ero, että näemme vihdoinkin naisen kolmen liituraitaiseen pukuun pukeutuneen miehen sijaan. Eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka on tärkeää. Meidän täytyy myös rakentaa puolustusunionia. Olisin mieluummin nähnyt eurooppalaisen armeijan myönnän, mutta ehkä se tulee myöhemmin. Mutta hyvä rouva, te olette aikamoinen Amazoni ja toivon mukaan te pidätte eh, ohjat käsissä tiukasti niin, että ohjaatte Euroopan esteiden yli ja teette meistä suuren ja vahvan. Paljon eh, onnea ja menestystä. Voitte laskea äänemme varaan. Ego, un minuto e trenta. Kiitoksia sitten edustaja Morasan puolitoista minuuttia. President designate. Rouva puhemies, rouva ministeri. Keskityn kolmeen asiaan, koska paljon täällä on jo sanottu. Haluaisin ensinnäkin onnitella rouva von der Leyenia oikeasta tasapainosta ilmastopolitiikan, energiapolitiikan ja ympäristöpolitiikan välillä. Meidän täytyy tehdä enemmän. Meidän täytyy teho, tehostaa energiatehokkuuttamme, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja vastuun vastuullisella tavalla niin, että mittaamme sosiaalisia ympäristö- ja muita indikaattoreita ja otamme huomioon ne ihmiset ja alueet, jotka ovat näiden vaikutusten kohteena vahvistamalla taloutta ja te ehdotatte realistista ja kunnianhimoista lähestymistapaa. Se on mielestäni oikea tuen sitä toiseksi. Ehdotatte konvergenssiinstrumenttia euroalueelle. Tätä lähentymisvälinettä tarvitaan, mutta ehdottaisin, että tämä väline avattaisiin myös niille maille, jotka eivät ole vielä euroalueella, mutta jotka valmistautuvat siihen liittymään, jotta ne maat, jotka ovat tulossa mukaan, voisivat osallistua tähän välineeseen, jotta he voisivat hyötyä siitä. Ja tällä tavalla he pystyisivät pääsemään mukaan euroalueelle. Se vahvistaisi Euroopan taloutta ja se kehittäisi myöskin yhtenäisyyttä Euroopan unionin laajuisesti. Ja kolmanneksi esimerkiksi Romanian edustajana täällä parlamentissa, parlamentissa haluaisi ottaa Schengenin esille. Bulgaria ja Romania ovat, olleet, ovat täyttäneet ehdot jo 2011 vuodesta lähtien ja me Euroopan parlamentin olemme vaatineet liittymistä monen monta kertaa ja haluaisin pyytää, että te yhdessä parlamentin kanssa käyttäisitte käytettävissä olevia työkaluja, jotta Bulgaria ja Romania pääsivät mukaan Schengen-alueelle. Tämä on se aihe, jota kansalaisemme odottavat Euroopan unionilta eniten, jotta Schengen-alueen turvallisuus paranisi, koska se ei siitä vähenisi. Ja haluaisin vielä muistuttaa, että olemme moninainen parlamentti, olemme erilaisia, emme ole, ole kaikki samanlaisia, mutta olemme nähneet, nyt olen kuullut van der Leyenin puheessa, että hän on ottanut kaikki ajatuksemme huomioon ja sen takia haluan tukea häntä tämänpäiväisessä äänestyksessä. Ja edustajat Sorrinho, Carlos, yksi minuutti. Rouva von der Leyen, Euroopan parlamentti edustaa Euroopan kansalaisia. Portugalilaisena sosialistina minä edustan äänestäjiä, jotka haluavat edistyksellisen agendan äh, Euroopan unionille. Te Äh, olitte ryhmässämme vieraana viime viikolla ja silloin suhtauduin hyvin suurella varauksella siihen, mitä sanoitte. Jos varsinkin vertaan sitä siihen, mitä me olemme luvanneet omille äänestäjillemme Portugalissa. Te vastasitte kirjallisesti kysymyksiin, äh, joita teiltä kysyimme, ja tänään varsinkin puheenne on ollut äh, vakuuttavampi. Nyt sanoisin, että siirrytään pienempiin yksityiskohtiin. Minulla on niihin liittyen kolme kysymystä. Minkälaista tukea voimme odottaa teiltä, kun puolustamme hyvin kunnianhimoista monivuotista rahoituskehystä, jolla ajetaan kohesiota, ajetaan edistystä ja annetaan lisää kannusteita alueille. Entäpä sitten euroalue? Miten te pyritte luomaan vankan EU-budjetin, joka taistelee tulevia kriisejä vastaan? Miten aiotte toteuttaa ne myönteiset lupaukset, joita olette tehnyt asioissa, jotka vaikuttavat suoraan Euroopan kansalaisiin tässä hienossa eurooppalaisessa projektissamme? Nyt rouva van der Leyen on toiminnan aika. Edustaja Entveld, Sofialle yksi minuutti. Kiitos äh, puhemies ja hyvä van der Leyen. Olen täysin vakuuttunut äh, teidän pätevyydestänne. Täällä minä olen täällä keskellä. Näettekö te minut? Täällä. Tämä, tämä punainen piste täällä keskellä. Niin, olen täysin vakuuttunut teidän pätevyydestänne, mutta kysymys kuuluukin, että oletteko te oikea henkilö tähän työhön, ja siitä en ole täysin vakuuttunut. Ensinnäkin teidän ehdotuksenne oikeusvaltiomekanismiksi ei ole minusta riittävä. Se on heikko eikä se ole tarpeeksi kattava. Ja tiedän, että se itse asiassa olisi ollut Timmermansin, olisin nähnyt tämän Timmermansin ehdotuksen tällä viikolla. Sen lisäksi haluaisin tietää, miten aiotte taistella rasismia ja muukalaisvihamielisyyttä vastaan, joka on suuri ongelma tämän päivän unionissa. Ja kolmanneksi, en ole niinkään huolistunut oikeasta politiikan aloista, koska kannatan monia teidän ehdotuksianne, mutta näiden politiikan alojen täytäntöönpano, koska Euroopassa me olemme todella hyviä tekemään sääntöjä, mutta erittäin huonoja valvomaan niiden täytäntöönpanoa. Puhun Dieselgateista, tiedonsuojaongelmista, äh, Facebookista, rahanpesusta, äh, oikeusvaltioperiaate, äh, rikkomiset Puolassa ja muualla – Aikaisemmat komissiot ovat olleet tässä aika heikkoja ja kysymykseni onkin, te olette jäsenvaltioiden ehdokas johtuen juuri eh, menettelytavoista. Aiotteko te olla kuten aikaisemmat komissiot näiden jäsenvaltioiden sylikoira vai oletteko te se pitbulli, jonka minä toivoisin teidän olevan? Kiitoksia. Sitten et Stadler seuraavaksi puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, arvon eh, komission puheenjohtaja ehdokas, hyvät kollegat. Me koemme tänään historiallisen hetken, eh, koska tämä koskee nyt eh, seuraavaa viittä vuotta Vaalien äänestysprosentti osoitti meille, että kansalaisilla on jälleen enemmän mielenkiintoa unionia kohtaan, mutta he odottavat meiltä myös ratkaisuja ja takeita hyvinvoinnille, vapaudelle ja turvallisuudelle. He odottavat meiltä Eurooppaa, joka suojelee, kuten Itävalta puheenjohtajamaana sanoi. Ja EPP on tämän kaikkein vahvin voima ja me haluamme täyttää nämä lupaukset ja koko tämä prosessi ja nimitys, politiikka, sitä voidaan kritisoida ihan oikeutetusti ja voi johtaa siihen, että kansalaiset menettävät luottamustaan. Mutta ei tämä koske henkilöä. Nyt on kysymys siitä, että meidän täytyy nopeasti korjata kansalaisten luottamuksen romahdussa. Meidän täytyy katsoa eteenpäin. Me tarvitsemme toimintakykyistä Euroopan unionia ongelmia ja se koskee myös sitä, että voimme ylittää vajeita ja puutteita ja toivon, että jatkossa me voisimme ankkuroida tämä kärkiehdokas menettelyn lakiin niin, että me saamme kansalaiset mukaan. Meidän täytyy osoittaa heille, että päätökset Euroopan tasolla ovat avoimia. Me tarvitsemme, me tarvitsemme Äh, henkilöitä, jotka ovat valmiita kantamaan tämän äh, vastuun ja aktiivisesti toimimaan ja täytäntöön panemaan. Ja teissä meillä on henkilö, joka komission johdossa äh, kykenee toimimaan ja toteuttamaan. Ja minut ainakin olette tästä vakuuttaneet tänään, mutta todennäköisesti te olette vakuuttaneet sitä monet muutkin tänään. Sen vuoksi teillä on meidän täysi tukemme ja voin sanoa, että uskon, että teidän painopisteenne on oikeissa aikioissa. Te olette ottaneet asioita esiin, jotka ovat erittäin tärkeitä, kuten esimerkiksi naisiin kohdistuva väkivalta. Ja me tulemme tukemaan teitä näissä asioissa. Ja sitten edustaja Schieder, yksi minuutti. Ja pidetäänpä kiinni puheajoista. Dankeschön. Kiitos, hyvä puhemies, arvon rouva von der Leyen kun vaikkakin minä olin hyvin kriittinen teidän nimityksenne, niin minun täytyy tänään tunnustaa, että te piditte erittäin hyvän puheen tänään, jossa oli erittäin paljon tärkeitä asioita. Mutta Euroopassa on pidetty paljon hienoja ja hyviä puheita ja nyt onkin kysymys enemmän konkreettisista projekteista ja siitä, että me saamme aikaan esimerkiksi vero, oikeudenmukaisuutta Eurooppaan ja esimerkiksi veronkierto, siihen puututaan. Me tarvitsemme todellisia toimenpiteitä ilmastonsuojeluun, me tarvitsemme ehdollisen, ehdottoman sosiaalisen pilarin ja sen toteuttamisen Euroopassa. Ja tässä on se ongelma. Täytäntöönpano Euroopassa kaatuu usein, ja usein se kaatuu jäsenvaltioiden vastustukseen. Ja monet niistä ovat konservatiivien johtamia jäsenvaltioita ja EPPn jäsenpuolueita. Ja sen vuoksi tässä on kysymys nimenomaan täytäntöönpanosta, koska sitä Eurooppa tarvitsee. Ja vielä lopuksi, mitä tulee perusoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen, minulle on erityisen tärkeää, että sitä ei vain puhuta, vaan että varmistetaan ja että te varmistatte sen, jos teistä tulee komission puheenjohtaja, että Eurooppa ei mene polvilleen Salviinin ja Orbanin edessä tulevaisuudessa. Kiitos ja edustaja minuutti. Kiitos puhemies, rouva von der Leyen. Kun näen ne haasteet, joita meillä on edessämme, epäilen hiukan, mutta kun näen, minkälaista potentiaalia meillä on Euroopan unionin, unionina edessämme, olen huojentunut. Macronkin on sanonut, että Eurooppa on tällä hetkellä vailla johtajaa. Tässä on hyvälle johtajalle tilaa. Kuka voisi täyttää tämän tilan Euroopassa ja myös maailmassa? Maailmassa Eurooppa voi osoittaa johtajuutta – Ensinnäkin täytyy osoittaa johtajuutta Euroopan union, unionissa. Meidän täytyy valmistaa, eh, varmistaa, että pystymme ylittämään itä-länsi eh, erot ja muut kuilut, joita Euroopassa on. Ilmastoasioissa täytyy saada mukaan suuret toimijat, kuten Intia, Kiina, Lähi-Itä. Jos näin ei tehdä, silloin päästö, päästöjä ei saada hallintaa hallintaan. Täytyy uskaltaa toimia. Jos teidät valitaan ja jos onnistutte, mitä tietenkin teille toivon, kukaan ei tule kiittämään teitä mandaattinne lopussa. Jos sen sijaan epäonnistutte, mitä en tietenkään toivo, teitä syytetään ja teitä pidetään varsinaisena paholaisena, eikä vain teitä, vaan myös meitä tähän voi luottaa. Se on Ja sitten edustaja Meidel, puolitoista minuuttia. Arvoisa komission mahdollinen tuleva puheenjohtaja, meidän täytyy varmistaa, että Eurooppa tulee joka ikisen eurooppalaisen ulottuville. Eurooppa ei ole pelkästään Bryssel tai Strasbourg. Eurooppa on joka ikinen meistä. Euroopan ei pidä olla enemmän joillekin ja vähemmän joillekin toisille. Meidän täytyy varmistaa, että Eurooppa saapuu kyliin, kaupunkeihin, tytöille, pojille, opiskelijoille, ammattilaisille, kaikille kansalaisille hyvien aloitteiden ja monivuotisen rahoituskehityksen kautta sääntöjä pitäisi soveltaa kaikkiin. Ja kun Bulgarin kaltaiset maat toteuttavat esimerkiksi Schengen-säännöt, niin niiden pitäisi päästä Schengenin jäseniksi. Meidän pitäisi varmistaa, tai, että jäsenvaltiot neuvostossa eivät pysty, äh, pystyvät tunnustamaan tämän tosiasian, ja niitä täytyy, näitä kriteereitä tunnustaa. Jos maat toteuttavat kriteerit, niin näkisittekö te, että euroalue voisi laajentua viiden tulevan vuoden aikana? Kysyn tätä teiltä. Ja sitten jokainen yritys, jokainen pienyritys, pien- ja keskisuuri yritys on hankalassa tilanteessa, kun se etsii eh, taitavia ammattitaitoisia työntekijöitä. pitäisikö meidän olla päättäväisempiä ja kunnianhimoisempia taitojen kehittämisessä? Tulee olemaan yhä tärkeämpää, että puheet pannaan täytäntöön ja olen valmis kulkemaan kanssanne samaa tieltä, kun rakennamme takaa vakaata energiamarkkinoita ja modernisoimme teollisuutta ja hyödynnämme teknologiaa ja innovaatiota, jotta voisimme varmistaa, että mantereemme on jatkossa yhä kilpailukykyisempi. Kiitoksia. Kiitos ja edustaja Schaldemose yksi minuutti. Tack för det. Kiitos. Kiitokset eh, von der Leyenin puheesta ja kiitos, että olette kuulleet eh, sosiaalidemokraattien vaatimusta eh, suuremmasta ponnisteluista ilmastonpolitiikan suhteen. Jos me haluamme tavoittaa nämä tavoitteet, niin silloin jonkun pitää viedä tätä eteenpäin. Pohjoismaat, jossa on kolme sosiaalidemokraattista hallitusta, ovat valmiita menemään eteenpäin. Tanskassa uusi hallitus on asettanut tai tavoitteeksi CO2-päästöjen eh, 90 prosentin laskemisen vuoteen 2030. Eli täytyy huolehtia siitä, että ne maat, jotka haluavat mennä eteenpäin, saavat mahdollisuuden tehdä sen siihen. Ja että esimerkiksi voidaan luopua polttomoottoriautoista. Me tarvitsemme tehokasta ja kunnianhimoista uutta politiikkaa. EU käynnistyy teräs- ja hiiliunionina ja toivon, että tulevaisuudessa EUsta tulee ilmastounioni. Ja jos sinä kykenet siihen, niin saat minun tukeni. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Sitten edustaja Gammon. Yksi minuutti. Mrs. Von der Leyen, uh... Rouva der Leyen, Todella toivon, että onnistutte. En ole ihan vakuuttunut siitä tänään vielä, mutta toivottavasti kauteni lopussa olen. Jos haluatte taistella ilmastonmuutosta vastaan ja jos haluamme eh, hallita digitaaliaika eurooppalaisin standardein, meidän täytyy varmistaa, että ihmiset eivät eh, hyödynnä eh, vain pienintä yhteistä, suurin, pienintä yhteistä nimittäin, vaan meidän täytyy yllättää ihmiset suurimmalla mahdollisella visiolla ja tavoitteella, mikä meillä kaikilla on. Olen samaa mieltä monista niistä asioista, joita olet ottanut esille tänään, mutta me kaikki tiedämme, että suurin esteemme ei ole täällä eikä edes komissiossa, vaan luultavimmin neuvostossa. Ja neuvosto näyttäisi olevan se toimielin, joka saa eniten valtaa tästä diilistä. Ja olen todella huolissani siitä, koska jos emme ole halukkaita keskustelemaan aiheesta ja mennä emme mene puuttumaan niihin asioihin, joihin pitäisi puuttua, jotta Eurooppaa voitaisiin uudistaa, koska toukokuussa kansalaiset äänestivät todella EUn uudistamisen puolesta, jotta se toimisi paremmin ja jotta se toimisi paremmin kansalaisiaan varten. Meidän täytyy siis uudistaa Euroopan unionia, koska muuten kaikki tärkeät visiot, jotka olette esittäneet, eivät toteudu, eikä meillä ole siihen aikaa. Kiitos. Mr. Ja sitten edustaja Korbet, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Haluaisin sanoa, että kommentit, joita te, äh, annettiin demokratiaan liittyen tuolta salin oikealta laidalta, penkeiltä, jotka ovat nyt tyhjiä, äh, eivät heistä meidän kaikkien näkemyksiä. Teidät, teidän ehdokkuutenne hyväksytään ainoastaan enemmistöllä, kun taas Britanniassa ensi viikolla uusi pääministeri valitaan ilman, että minkälaista äänestystä parlamentissa on käyty. Tämä ristiriita on järkyttävä. Mutta kun te saatte tämän enemmistön taaksenne, tai saatteko sitä taaksenne, sovimme etukäteen kärkehdokasmenettelyn noudattamisesta. Te olette nyt antaneet monenlaisia lupauksia parlamentin esittämiin vaatimuksiin vastataksenne. Olette puhunut muun muassa parlamentin, parlamentille myönnettävästä lakialoiteoikeudesta. Myös sananne Brexitistä olivat tärkeitä ja merkittäviä. Määräaikaa voitaisiin hyvästä syystä lykätä muun muassa. Sanoisin, että tällainen hyvä syy on olemassa, sillä britti kansa on muuttamassa mieltään Brexitiin liittyen. Ja suurin osa brittimepeistä täällä on itse asiassa Brexitiä vastaan. Kyselyt osoittavat sen, että kansan mieli on muuttumassa. Britanniassa halutaan uusi kansanäänestys. Pitäkää se ovi Britannialle edelleen auki. Kiitoksia. Ja viimeinen puheenvuoro on edustaja Markesin. Pedrolle yksi minuutti. Thank you, Mr. President Kiitos puhemies, hyvä van der Leyen. Sinun sitoumuksesi sekä suullinen että kirjallinen parempaan kilpailukykyyn, kestävään ja solidaariseen Eurooppaan osoittaa, että olette käynyt lävitse meidän ohjelmamme, mutta näitte myös eurooppalaisten odotukset. Eurooppa odottaa toimintaa ja sen vuoksi on hienoa, että ette epäröinyt Äh, olla sitoutumatta äh, selkeästi kansalaisiin. Me odotamme nyt, että te kykenette myös tekemään kompromisseja ja että kykenette ylittämään neuvoston blokit monissa asioissa liittyen maahanmuuttoon, euroalueen uudistamiseen, äh, sosiaalisen pilariin. Tässä ei ole varaa epäröidä. Meillä on valtavat haasteet edessämme, ja kuten esimerkiksi hyvän budjetin hyväksy, hyväksyminen unionille. Me otimme vastaan teidän puheenne suurin odotuksin. Euroopan parlamentti tulee toimittamaan oman osuutensa ja kansalaiset eivät odota mitään vähempää meiltä ja se merkitsee sitä, että teidän vetomuksenne on yksi yhteinen tänään. Me vaadimme viisi vuotta Euroopan unionin projektin eteenpäin viemistä kymmenen vuoden kriisien jälkeen. Rakentakaamme nyt meidän unelmiemme Eurooppaa. Kiitoksia, se oli viimeinen puheenvuoro ja nyt sitten rouva von der Leyenilla on vastauspuheenvuoron aika. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet, oikein paljon kiitoksia tästä vilkkaasta keskustelusta. Se oli rakentava, se oli myös ristiriitainen ja jos tarvitaan minkäänlaista todistetta siitä, että Euroopan demokratia on elossa ja potkii, niin te kyllä tarjositte sen todisteet tässä parlamentissa ja kiitän teitä siitä. Todellakin täällä on mainittu monta kertaa, että meillä oli vain kaksi viikkoa aikaa tutustua toisiimme. No minä olen täällä. On suuri kunnia minulle olla täällä että minulla on mahdollisuus esitellä teille ohjelma. Ja tiedämme tietenkin, että puhe on vain puhe, se on rajallinen, mutta mutta uskoisin, että olette saaneet tänä päivänä toimistoihinne nämä suuntaviivat, jotka olen hahmotellut meille kaikille. Ne on kirjoitettu sinne yksityiskohtaisesti esimerkiksi ilmastoneutraali Eurooppa 2015 ja sosiaalinen ja kilpailukykyinen Eurooppa, Eurooppa, joka käyttää täyden potentiaalinsa hyväkseen ja jolla on uudenlainen noste demokratian puolesta ja vahva Eurooppa, joka puolustaa eurooppalaista elämäntapaamme. Olen tietoinen, kun kuuntelen teitä ja niitä monia perusteluja, joita olette esittäneet, tietoinen siitä, että on sellainen ajatus, että on olemassa jakolinjoja keski, länsi, itä, pohjois, etelä-Euroopan välillä. Meidän täytyy päästä näistä jakolinjoista eroon. Ja täysin kunnioitan tätä, kun mietin keski- ja itä-Euroopan ponnisteluja liittyäkseen Eurooppaan ja Schengeniin ja euroalueeseen. Ja kun kerran kriteerit täyttyvät, niin, niin silloin vaatimuksia täytyy kunnioittaa. Mutta koen, että pohjoisen ja etelän välillä on tiettyä jakoa siitä, on tarve laajempi mittaisestikin pohtia, kuinka voitaisiin päästä sitä eroon ja kuinka voitaisiin löytää asianmukainen joustavuus ja vakaus investointeihin, kun teemme työtä yhdessä. Minä haluan osallistaa ja tämän Euroopan parlamentin olla siihen läheisemmässä yhteydessä. Sen takia minä tuen oikeutta ja siitä syystä uskon, että meidän täytyy löytää löytää vakaita tapoja ankkuroida äh, kärkiehdokasprosessi tulevaisuudessa. Olen vakuuttunut, että siinä onnistumme. Haluan luoda uutta luottamusta, kumppanuutta Euroopan komission ja Euroopan parlamentin välille. Minä olen teidän luonnollinen liittolaisenne, jos sallitte, että näin sanon. Ja viime kädessä, kun tänä, päiv- tänä iltana äänestetään, niin ehkä Lopuksi toteaisin jälleen kerran, tämä on peräisin kreikkalaiselta valtiomieheltä, joka oli yksi demokratian perustajista. Ja minusta tämä on aivan uskomattoman upea motto. Ja siinä sanotaan, että onnellisuuden salaisuus on vapaus. Vapauden salaisuus on rohkeus. Eli olkoon meillä rohkeutta, jotta voisimme uudistaa Euroopan unionia. Kiitoksia. Grazie, grazie alla signora. Kiitoksia paljon rouva van der Leyenille. Keskustelu on päättynyt. Ja tiedättehän, että äänestys tapahtuu kello 18. Istunto on nyt keskeytetty kello 15 asti. Kiitoksia.